Witam Państwa bardzo serdecznie. Przepraszam za opóźnienie. Toivotan teidät äh, vielä kerran lämpimästi tervetulleeksi ja pahoittelen, että aloitamme hiukan myöhässä. No, valiokuntakokouksemme jatkuu ja nyt äh, kello 10 asti meillä on tilaisuus äh, esityslistan mukaisesti käydä keskustelua FAOn edustajan kanssa ja kohta siitä lisää, mutta mutta aivan ensiksi pari asiaa. Todennäköisesti tämä on teille jo ilmoitettu, eh, eh, mutta en tiedä, oletteko ehtineet vielä tutustua tähän. Nimittäin edustaja Haasekamp on lähettänyt sähköpostin, jossa hän kyseenalaistaa koordinaattorien eilen tekemän päätöksen. Eilen nimittäin, mitä eläinkuljetuksiin tulee, sovittiin siitä, että mietintö menee ECR-ryhmälle, ECR-ryhmä nimittää esittelijän tätä mietintöä varten ja Edustaja Haasekampää on nyt vastustanut tätä päätöstä. Hän äh, on myös muotoillut äh, tämän vastalauseensa varsin tiukkasävyiseksi. Ja nyt äh, tähän asiaan liittyen sanon seuraavaa. Koordinaattorien kokous järjestettiin siis eilen. Mietintö meni ECR-ryhmälle. Siitä äänestettiin äänin 25.17. Ja koordinaattorit näin ollen ihan tavanomaisen menettelytavan mukaisesti antoivat tämän ECRn tehtäväksi. Tässä käydään äh, ihan äh, niin kuin aina äh, keskustelua. Meillähän on pistejärjestelmäkin. Pistejärjestelmä ei kuitenkaan ole täysin määräävä, vaan pikemminkin suuntaa antava, kun näitä esittelijän ja valmistelijan paikkoja jaetaan. No, niin kuin totesin, tämä on nyt sitten tilanne tuon eilisen päätöksen suhteen ja omalta osaltani voin sanoa, että minua nyt mitenkään erityisemmin äh, kiinnostaa juuri se, mille poliittiselle ryhmälle mikäkin mietintö menee. Tässä Haasekampää kuitenkin kyseenalaistaa minun riippumattomuuteni. Äh, olisi oikeastaan mukava, jos minulla puheenjohtajana olisi tällaista valtaa kuin mistä edustaja Haasekamp minua nyt syyttää. Hän kirjoittaa nimittäin tässä sähköpostissaan, että minä sabotoin 22 edustajan äh, pyyntöä, jonka 22 edustajaa oli allekirjoittanut. Ja sitten äh, tämän jälkeen olisin vielä onnistunut vakuuttamaan puheenjohtajakokouksenkin Hasekampin äh, väitteen mukaisesti siitä, että Agri toimivalta vahvistetaan puheenjohtajakokouksessa? No luonnollisesti käytin omaa toimivaltaani ja kyse on todella asiasta, joka kuuluu juuri agrivaliokunnalle. Tässä ei kuitenkaan ollut aikaa minkään pitkällisen tarkasteluprosessin käynnistämiseen ja tästä syystä tuo päätös tehtiin siitä, että mietintö tulee juuri agrivaliokunnalle. En viatran luonnollisesti myös valmistelutyöhön osallistuvat. Minä en ollenkaan vastustanut sitä, että nuo muut valiokunnat saisivat osallistua. Haasekamp syyttää minua myös siitä, että olisin vastustanut Envin osallistumista tähän tämän mietinnön valmisteluun. Päätös on nyt tehty. Valittelen kovasti tätä kirjattaa ehkä päärova edustajasta voisi tulla oman poliittisen ryhmänsä varjoesittelijä ja hän voisi näin äm, mm, olla mukana tässä työssä. Tiedämme, että hän on hyvin kyvykäs äh, ja asiaan perehtynyt edustaja ja arvostaisimme kovasti sitä, jos äh, hänen merkittävää, muutenkin jo merkittävä panoksensa ja tietämyksensä eläin eläinten hyvinvoinnista tulisi myös tämän äh, mietin, mietinnön hyödyksi. Näin edustaja Haasakamp voisi omalta osaltaan huolehtia siitä, että tästä mietinnöstä tulisi mahdollisimman hyvä. Jos äh, joku katsoo, että itse olen tässä toiminut virheellisesti, niin äh, toki pyydän anteeksi, mutta itse en kyllä näe tehneeni minkäännäköistä virhettä eikä minulla ole myöskään mitään omia intressejä tässä asiassa. Tämä sähköposti on hyvinkin eh, tunteenomainen. No, minä nyt vastasin omalta osaltani ja asia jääköön minun puolestani tähän. Jos koordinaattorit haluavat, voimme toki keskustella asiasta vielä uudelleen. En kuitenkaan usko sen olevan tarpeen. Eli näin tämä esityslistan kohta on käsitelty. Suottehan anteeksi, että ähm, käytin nyt äh, tämän puheenvuoron näin kokouksen alkuun, mutta katsoin, että asiaa oli tarpeen minunkin puolestani hiukan vielä selvittää. No niin, äh, hyvät naiset ja herrat, arvoisat jäsenet, nyt ihan toinen asia, äh, nimittäin yksi kollega, jonka kanssa olemme tehneet aivan erinomaista yhteistyötä, nimittäin edustaja Jean-Paul Denano on päättänyt tämän kuun lopussa jäädä eläkkeelle toimestaan. Hän äh, haluaa toipua, en tiedä. Jean-Paul, näytät erittäin hyvinvoivalta minun mielestäni ja olet kovasti tehnyt työtä täällä parlamentissa ja myös kirjoittanut monta mietintöä, mutta luonnollisesti kunnioitamme päätöstäsi eläkkeelle jäämisestä. Jean-Paul Denano on ollut Euroopan parlamentin jäsen vuodesta 2014 ja Eh, ennen tätä hänellä on ollut pitkä ura Limosanin alueella Ranskassa. Suuren osan elämästään hän on toiminut eri tehtävissä, eri viroissa eh, omalla alueellaan. Ja 1977 hänen äh, äh, uransa alkoi. Tämän jälkeen hän on ollut varapormestari, pormestari, äh, Limosanin alueen neuvoston varapuheenjohtaja ja myös puheenjohtaja. Ja tämä on hänen kotimaansa ja tämän kotialueensa puolesta hän on tehnyt kovasti työtä. Hän oli agrivaliokuntamme varajäsen aluksi, sitten varsinainen jäsen, myös budjettivaliokunnan jäsen ja kaikki muistamme oikein hyvin hänen erinomaisen valkoisainekasveja käsitelleen mietintönsä. Minä olen aina arvostanut äh, äh, Jean-Paul Denanon äh, rauhallisuutta ja, ja vakautta, jota hän säteilee nytkin. Mutta yhdestä asiasta täytyy kyllä mainita parahin edustaja. Kyllä tässä nyt yksi asia on nostettava esiin. Tehän olette myös muusikko, intohimoinen muusikko, soitatte kitaraa ja haitaria. Ja tästähän me kaikki teidät myös tunnemme niin kuin teidät tunnetaan myös kaikkialla Ranskassa taitavana muusikkona. Myös äh, François Hollandein äh, vaalikampanjaa tuitte 2012 paitsi muuten myös musiikillisesti. Ja toivoisimme, että saisimme myös mekin joskus nauttia teidän musiikistanne ja kuulla teidän soittavan meille. Ehkäpä näin kauniina päivänä. Ehkäpä voisit tulla vieraaksemme ja soittaa meille. On hienoa, kun on tällainen intohimon kohde, varsinkin jos se on vielä musiikki. Kovasti, kovasti tätä arvostan. Itselläni kun ei alalla ole minkäännäköistä lahjakkuutta. Mutta kiinnostusta kyllä. Suurtakin mielenkiintoa, mutta, mutta musiikillinen korvani, sävelkorvani on kerta kaikkiaan, kerta kaikkiaan olematon. Ehm, ja myöskään äh, lauluääntä minulla ei kyllä ole. Ja jos jollakin on vielä absoluuttinen äh, sävelkorva ja hän oppii äh, laulun tuosta noin, niin ihailen kyllä tätä kovasti. No niin, vielä kerran lämpimät lämpimät kiitokset Jean-Paul. Meidän tulee ikävä ja kaikkea kaikkea hyvää tulevaisuudessa ja jatkossa. Ja jos joku muu haluaa vielä käyttää puheenvuoron sanoa sanasen, niin näin voitte mielellään tehdä. Tällaista tämä elämä on. Sinä jätät meidät tänään ja mekin lähdemme tästä talosta. Jonain päivänä vaalitkin ovat tietenkin tulossa. Ja kaikki lopuksi sitten palaamme kotimme. Andrieu on pyytänyt puheenvuoroa. Oui, merci euh, beaucoup. Kiitos paljon puheenjohtaja näistä oikeista, tosista, lämpimistä kommenteista. Jean-Paul Delanosta kaikki varmasti ovat yhtä mieltä. Hän on ystävä, hän on koordinaattori juuri tässä järjestyksessä. Minä haluaisin nyt todellisin kuinka paljon on ollut ilo työskennellä Jean-Paulin kanssa. Hän on, minä vahvistan asian, erinomainen muusikko, mutta hän on myös suuri poliitikko. Opin tämän vasta täällä, mutta hän on uskollinen, luotettava, humaani hän panostaa työhönsä ja ne ovat hänelle avainasemassa hänen työskentelyssään. Minä haluaisin lisätä, että kaiken ohella mitä täällä on sanottu, niin hänellä on suuri kunnioitus muita kohtaan. On ilo työskennellä hänen kanssaan alamme maatalouden hyväksi, maatalouden, maaseudun kehittämisen hyväksi Nämä ovat hänelle läheisiä aiheita, jotka ovat hänen sisimmissään ja ne ovat ohjanneet häntä hänen työskentelyssään. Julkisten palveluiden interryhmässä hän on osoittanut, kuinka hän on kansalaisuuteen, julkisiin palveluihin reiluuteen sitoutunut. Minä haluan kiittää häntä kaikista, mitä hän on tehnyt. Hän on tehnyt suuren poliittisen uran, minä sanon tämän vilpittömästi suurella ystävyydellä koko sydämeni pohjasta. Kiitos puheenjohtaja, että sain ilmaista Jean-Paul Delanon kunniaksi nämä muutamat sanat. Minä kiitän häntä hänen työstään ja hänen ystävyydestään. Kiitos. Bardzo dziękujemy. Pan... Yes, pan... Kiitoksia. Sitten edustaja Des. Kiitos. Voin yhtyä puheenjohtajan Erikin sanoihin. Ja oman ryhmäni osalta myöskin kiittää sinua tässä valiokunnassa tekemästäsi hyvästä työstä ja toivottaa sinulle kaikkea hyvää jatkoon. Toivottavasti vielä näyttää täydy täällä joskus ja kaikkea hyvää todellakin jatkossa ryhmäni puolesta. No, no, no. Kiitos puheenjohtaja. Olen luonnollisesti aivan liikuttunut kaikista näistä sanoista, joita tässä viimeisessä Agri-valiokunnan kokouksessa kuulin. Haluan kiittää teitä kaikkia näistä poikkeuksellisista hetkistä, joita olemme yhdessä viettäneet. Haluan puheenjohtaja mm, kiittää teitä siitä tavasta, jolla te olette valiokuntaa johtaneet. Te, te olette oman johtajuutenne, oman hyvän tahtoisuutenne tähän johtamiseen tuonut mukaan. Kiitos kollegat tästä suuresta kunnioituksesta. Ne ovat suuria. Mielestäni me olemme käsitelleet toisiamme kunnioituksella. Se on paras tapa käsitellä toisia ihmisiä. Kaikki puhuvat suunsa puhtaaksi ja me pyrimme kuitenkin kaikki toimimaan maatalouden Euroopan hyväksi. Se on voimavara Euroopalle, se on voimavara maatalousvaliokunnalle. Me kaikki toimimme eurooppalaisten hyväksi joten olen liikuttunut, olen kiitollinen kaikesta, mitä yhdessä olemme kokeneet. En nyt lupaa vielä saapua haitarini kanssa keikalle, mutta nyt minä ajattelin kyllä palata musiikin parin neljän vuoden aikana, jota olen täällä ollut, niin minä en ole päässyt musisoimaan haluamallani tavalla. Minä soitan korvakuulolla, mutta kielitaidon kanssa olen samalla linjalla teidän kanssa. Musiikkikorvaa löytyy kyllä, mutta kielikorvaa ei. Minä haluan kiittää teitä kaikkia tästä liikuttavasta hetkestä, jonka täällä sain kokea. Kiitos. Suuret kiitokset. Kiitokset Denano. Ja nyt siirrymme sitten käsittelemään varsinaista esityslistaa tänään. Niin kuin tiedätte, maailmanlaajuinen maaperäkumppanuuden symposium pidettiin Roomassa 2-4. toukokuuta ja FAO on puolesta meidät kutsuttiin tuohon kokoukseen. Emme siihen kuitenkaan päässeet osallistumaan. Muun muassa minitäysistunto oli juuri noina samoina päivinä ja muutakin tuli tielle. Pyysin sitten kuitenkin, että me saisimme kertomuksen tuosta symposiumista. Terveyssyistä johtaja Vargas ei pääse paikalle, mutta häntä edustaa toinen johtaja Rodrigo de la Puerta. FA on Brysselin yhteystoimistosta, samoin Rova Eugenio teknisestä paneelista joka käsittelee maaperää. Me kaikki tiedämme, kuinka tärkeä tämä aihe on, ja olen täysin vakuuttunut siitä, että aihe tulee kyllä eteemme jatkossakin toistuvasti, koska maaperä ja vesi ovat luonnollisesti edellytys elintarviketuotannolle eli maataloudellemme. Ja maaperän hallinnointi on äärimmäisen tärkeä aihe Eh, hyvänlaatuista maaperää on maailmassa yhä vähemmän. Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys. Maaperän laatu on hyvin ratkaiseva asia. No, minä en puhu nyt tässä tämän pidempään, vaan nyt kuulemme välittömästi eh, esityksen. Saatte eh, puheenvuoron ja sitten pyytäisin, että että kun jäsenellä on kysyttävää, niin kysymykset esitettäisiin mahdollisimman tiivisti ja lyhyesti. Me tulemme tähän asiaan palaamaan kyllä myös jatkossa. Mukavaa, että olette tulleet vieraaksemme. Arvostamme kovasti hyvää yhteistyötä FAOn kanssa. Me olemme kiinnostuneita samoista aiheista. Olkaa hyvä. Eh, thank you very much. Kiitokset, hyvä puheenjohtaja Arvon jäsenet. Hyvää huomenta kaikille. On suurin ilo täällä tänään kertoa teille eh, tärkeä, kuinka tärkeää on saada pidettyä maaperän puhtaana ja terveenä, kuinka tärkeää se on elintarviketuotannonkin kannalta. Haluaisin ensinnäkin kiittää valiokuntaa eh, sen tuesta näitä kysymyksiä tarkasteltaessa. Muistan, että vuoden 2015 joulukuussa valiokunta yhdessä Envi- ja DEVE-valiokuntien kanssa kävi keskustelua mm, aiheesta, kun kansainvälinen maaperä teemavuosi oli päättymässä ja kun vietettiin maailman maaperäpäivää. Nämä hyvin nostivat esiin sen, kuinka tärkeä on maaperän merkitys ihmisille. Maaperähän muodostaa perustan eh, maanviljelykselle ja ylipäätään kaikille, kasvupohjan kaikille kasveille. 95 prosenttia elintarvikkeista, joita käytämme, tulevat joko välittömästä välillisesti omasta maaperästämme. Terve maaperä on tärkeä myöskin, kun puhutaan elintarvikeketjusta maaperä mahdollistaa ravintoaineiden, veden, haapen eh, ja kaikkien näiden aineiden saamisen, jota juuret tarvitsevat. Ja jos maaperä on saastunutta, se saattaa myöskin kulkeutua elintarvikkeiden kautta ihmisiin. Maailman maaperästä varsin suuri osa on huonossa tai erittäin huonossa tilassa ja tilanne saattaa vain muuttua huonommaksi, jos emme hallitus ja eh, parlamenttien ja kansainvälisten järjestöjen tasolla ryhdy toimiin. Maaperän saastuminen on suuri uhka, johon ei ole riittävää huomiota vuosien saatossa kiinnitetty. Ehkä siksi, että sitä ei välttämättä ihan paljain silmin huomaa ja näe. Se on tällainen piilossa oleva uhka. Näemme kyllä omin silmin ilman ja veden saasteet, mutta emme sitä, että maaperä on saastunut. Maaperä toimii suodattimena ja jonkinlaisena mm, puskurina eh, näille saaluttaville aineille, mutta rajansa kaikella eh, vain rajallisesti se pystyy filtteröimään. Jos maaperän laatu huononee tällöin myös eh, ilman ja veden laatu huononee ja tällä on korkeat taloudelliset kustannukset. Tällöin esimerkiksi elintarviketurvallisuus heittenee ja elintarvikkeet, esimerkiksi vilja, eivät ole enää turvallisia käyttää, eli ympäristöhaittoja syntyy. Ihmisen toimet ovat suurin syy maaperän saastumiselle, teollinen ja kaupungeissa tapahtuva ihmisen toiminta on johtanut siihen, että erilaisia kemikaaleja ja jätteitä on kulkeutunut ympäristöömme. Myöskin ei-kestävä pohjainen karja ja maatalous ovat tähän johtaneet maaperän saastuminen aiheuttaa huomattavia taloudellisia kustannuksia, olisi tärkeää nostaa se yhdeksi pääprioriteeteista maailmanlaajuisesti. FAO ja globaali maaperäkumppanuus ovat sitoutuneet siihen, että maaperän hoitokysymykset hoidetaan kestäväpohjaisesti, jotta voidaan minimoida vastumisriskit. Maaperä globa- globaali maaperäsymposium, joka pidettiin muutama viikko sitten Roomassa, oli varsin menestyksekäs sikäli, että saatiin aikaan eh, jotain konkreettistakin, kun monet kumppanit saatiin saman pöydän ääreen, tiede, elämän edustajia, poliittisia päätöksentekijöitä, teollisuuden edustajia ja maanomistajia eh, ja muita sidosryhmiä osallistui kokoukseen. Maaperän saastuminen on globaali haaste, joka ei tunne maiden rajoja. Globalisoituneessa maailmassa meidän tulee kantaa vastuumme siitä, minkälaisen jäljen jätämme omaan maaperämme ja myöskin naapurimaiden maaperään kaiken kaikkiaan. Ja maaperän osalta tiedetään, kuinka saasteet leviävät, mutta selvää tietoa tästä kaikesta ei ole. Esimerkiksi kehitysmaissa ei välttämättä ole riittäviä resursseja arvioida näitä ongelmatilanteita. FAO on nyt sitoutunut tarkastelemaan tätä mm, piilossa olevaa uhkaa paremmin ja tarjoamaan maille tarvittaessa myöskin riittävää tukea, jotta hyvät ja kattavat maaperän arviot on mahdollista toteuttaa. Ja kollega tulee kertomaan hieman lähemmin tästä lisää. Meillä on tieteellistä tietoa ja nyt sitten on ryhdyttävä toimiin. Ja tässä yhteydessä haluaisin vielä kiittää kokonaisuudessaan Euroopan unionia sen eh, tuesta maailmanlaajuiselle maaperäkumppanuudelle ja sen ponnisteluista terveemmän maaperän eteen. Toivottavasti yhteistyömme vain lisääntyy lähitulevaisuudessa, jotta voimme paremmin eh, vaikuttaa asioihin eh, ja huomioida tämän piilossa olevan uhan aiheuttamat vaarat. Ja Euroopan parlamentilla on tässä merkittävä rooli. Kollegani Natalia Rodriguez Eugenia myöskin eh, espanjalaista mafiaa edustava henkilö tästä maailmanlaajuisen maaperäkumppanun sihteeristöstä eh, tulee teille lyhykäisesti kertomaan Roman symposiumin tuloksista ja siitä, miten on syytä tästä jatkaa eteenpäin. Kiitokset. Thank you very much, Rodrigo. Kiitos paljon Rodrigo johdantopuheenvuorosta ja inspiroivasta puheesta. Minä esittelen teille muutamia teknisiä ulottuvuuksia liittyen maaperän saastumiseen ja esitän yhteenvedon suosituksista ja päätelmistä, joihin päädymme symposiumissa. Rodrigo sanoi, että maaperän saastuminen on piiloutunut tosiasia. Miksi näin? Koska kyseessä on kemiallinen rapautuminen, jota me emme näe. Vaarallisia aineita on suurissa pitoisuuksissa maaperässä. ITPS, meidän tekninen työryhmä maailmanlaajuisessa maaperäkumppanuudessa, on laatinut tämän kertomuksen vuonna 2015 suurimmista uhkista maaperälle ja maaperän terveydelle. Maaperän saastuminen listattiin eräksi suurimmaksi uhkista. Euroopassa ja Euroasiassa saastuminen on kolmas pahin uhka maaperän, saast- maaperän terveydelle. Me olemme tästä vastuussa. Ihmisten toiminta on suurin syy sille, että vaarallisia aineita löytyy maaperästä vaarallisia komponentteja vapautetaan maaperään alati. 104, 144 eli tuhatta eri kemikaalia vapautetaan luontoon. Ja me emme tiedä mitenkään, miten nämä yhdisteet keskenään reagoivat. Euroopassa esimerkiksi meillä on yli 340 000 saastunutta aluetta, ja ne on puhdistettava. Tämä on suuri kustannuserä. Arviot nostavat esiin, että 2,8 miljoonaa aluetta saattavat olla pelkästään Euroopassa saastuneita maaperältään. Lisäksi meillä ei ole mitään tietoa siitä, miten saasteet ovat imeytyneet maaperän. Kuten Rodika sanoi, maaperän saastuneisuus vaikuttaa ilmaan, veteen, se vaikuttaa meidän terveyteen, ympäristön hyvinvointiin ja elintarvike- ja maataloustuotannon turvallisuuteen. 2050 maailmassa on 9 miljardia 9 miljardin väestö, ja se tarkoittaa sitä, että meillä on oltava eihän ruoantuotanto, että kaikki pystytään ruokkimaan. Ruoantuotantoa voidaan kasvattaa 58 prosenttia. Uusi väestö tarkoittaa sitä, että ruoantuotanto on nostettava 60 prosenttia. Mikäli kestävät maaperänhallintajärjestelmät, me voimme saavuttaa tämän tavoitteen. Maaperän saastuminen on myös suuri uhka kestävän kehityksen tavoitteille, jotka me kaikki olemme hyväksyneet. 12 tavoitteen saavuttaminen liittyy suoraan maaperän saastumisen ehkäisemiseen, ja vähen, vähentämiseen. Maaperän saastumisen globaali symposium oli suuri menestyt. Meillä oli tuhansia teollisuuden edustajia, hallitusten edustajia, maankäyttäjiä, maanviljelijöitä, tutkijoita ja kaikki työskentelivät intensiivisesti kolme päivää yhdessä, jotta saimme laadittua päätelmät ja huomiot, joita nyt esitän. On selvä, että maaperän saastuminen on globaali uhka. Me saimme esitelmiä maailman kaikista kolkista symposiumissa ja faktat ovat tiskissä. Uh, sama uhka on olemassa kaikkialla. Tilanne on huonontunut, mutta nyt meillä on mahdollisuus muuttaa tilannetta. YK ympäristö kokous hyväksyi asiakirjan, jossa nimenomaan puututaan maaperän saastumiseen, sen ennaltaehkäisemiseen ja vähentämiseen. Merkittävimmät päätelmät symposiumista oli se, että maaperän saastuminen on merkittävä uhka maatalouden tuotannolle, elintarviketurvallisuudelle ja ihmisten turvallisuudelle. Meidän on kaikkien puututtava maaperän saastumiseen, ennaltaehkäistävää sitä, vähennettävää sitä ja korjattava sen aiheuttamat vauriot. Suurin lähde näille saastuttaville yhdisteille on ihmisten toiminta, maatalous, jättehuolto muiden muassa ovat aiheuttamassa maaperän saastumista. Maaperän saastumisen ennaltaehkäisy tulisi olla maailmanlainen prioriteetti, koska saastuneen maaperän puhdistamisen kustannukset ovat merkittävät. Ennaltaehkäisyn tulisi olla meille prioriteetti. Ja maaperän saastuneisuuden tietoisuus ja tiedot maaperän saastumisesta ovat puutteelliset. Meidän on investoitava siihen, että saamme kansalliselta tasolta tietoja maaperän saastumisesta. Me haluamme investoida eri maailman alueilla pilottihankkeisiin, muun muassa Aasiassa ja Afrikassa. Nimittäin siellä ongelmat ovat suurimmat. Siellä on hyvin vähän oikeudellisia välineitä, että voidaan puuttua maaperän saastumiseen, eikä meillä ole olemassa tietoja siitä, mikä tilanne näissä maanosissa on. Suositukset, joihin kaikki syöpäsyymin osallistujat sitoutuvat, on se, että kyseessä on tärkeä asia. On tärkeää, että lisätään tietoisuutta aina vauvoista poliitikkoihin, maankäyttäjiin ja vaareihin. On tärkeää, että ymmärretään, mikä maaperän saastuminen on, miten asia tulee käsitellä, miten, siihen voidaan, miten se voidaan ennaltaehkäistä ja miten maaperä voidaan puhdistaa tarvittaessa. Maailmanlaajuisen maaperäkumppanuuden rooli tässä on erityisen tärkeä. Me olemme joka vuosi järjestäneet tietoisuuden lisäämiskampanjoita koskien maaperän saastumista, ja tämä vuosi ei ole poikkeus. Meillä on tietoisuuden lisäämiskampanja – myös tänä vuonna päivän aikana, mutta kerron tästä lisää myöhemmin. Eräs toinen asia, joka nousi esiin symposiumissa, oli se, että me perustamme kaksi teknistä työryhmää, jotka tukevat päätöksentekijöitä heidän päätöksentekoprosessissa. Nämä tekniset työryhmät luovat ohjeita, jotta voidaan analysoida, kontekstualisoida arvioida maaperän saastumista. On tärkeää, että ennaltaehkäisy on prioriteetti, ja tätä silmällä pitää meidän on pantava täytäntöön olemassa olevia välineitä. Kodeksi Alimentarium YKlta, VGSSM, torjunta-aine, käytännessääntö, mikrobiresistenssi, toimintasuunnitelma – ja niin poispäin. Nämä ovat tärkeitä, jotta me voimme varmistaa sen, että maaperät eivät saastu entisestään. Lisäksi meidän on parannettava valmiuksia ja lisättävä tietoisuutta maaperän saastumisesta yleisesti ottaen. Kuten sanoin aiemmin, me tulemme lanseeraamaan merkittävän tietoisuuden lisäämiskampanjan maailman maaperäpäivänä 2018. Te voitte seurata meitä hashtag soil avulla ja me olemme valmistelleet asiakirjoja ja pyrimme saamaan kaikki suositukset mukaan. Me haluamme myös laatia alueellisia ohjekirjoja liittyen maaperän saastumiseen ja puhdistamiseen. Mutta meillä on suuria rajoitteita. Me tarvitsemme enemmän näitä taloudellisia resursseja, että me voimme investoida konkreettisiin toimiin, jotta saamme maaperän puhtaammaksi. Ja tässä me haluaisimme kiittää Euroopan unionia yhteistyöstä, mutta haluaisimme, että te jatkatte yhteistyökumppaninamme. Kyseessä maaperän saastuminen on uhka kestävälle kehitykselle ja ainoastaan ruohonjuuritasolla toimimalla saamme muutoksen aikaiseksi. Meidän on yhdessä työstettävä maaperän puhtautta, jotta me saamme turvallisen turvalliset elintarvikkeet. Meillä on olemassa riittävästi tieteellistä näyttöä ja nyt ei ole näin mitään tekosyitä. Nyt on aika käydä hiilat. Kiitos paljon. Aihe ja olisi hyvä, jos saisimme nämä tiedot vielä. Senra Weitz ja Hoisling ovat pyytäneet puheenvuoroa minuutti kullekin, koska kohta meillä on äh, Envivaliokunnan kanssa yhteinen kuuleminen. Ensimmäisenä edustaja Senra, olkaa hyvä. Kiitokset. Kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia tästä esityksestä, tästä raportin esittelystä meille. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Minä tulen maasta Galisiasta, jossa yksi pää toimeni ja päätehtäväni Euroopan parlamentin jäsenenä myös on käydä maaseutualueilla, jotka ovat kärsineet valtavasti huonosta jätehuollosta, kaikenlaisista jätteistä, myös teollisuus, teollisuuden jätteistä. Viranomaisemme nimittäin autonomisissa, autonomisilla alueilla käyttävät maaseutujamme, erityisesti hylättyjä, suljettuja kaivoksia tällaisina kaatopaikkoina ja tämä on äärimmäisen suuri ongelma. Meidän on välttämättä toimittava. Me myrkytämme tai meidät myrkytetään, nämä, ensin myrkytetään maaperämme ja sitten nämä kansalaiset, jotka asuvat alueella. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia ja ihan niin kuin puheenjohtajakin sanoi, tämä on kyllä aihe, josta maatalousvaliokunnan tulee käydä keskustelua jatkossa. Tätä tapahtuu minun maassani, mutta ymmärrän toki, että tätä tapahtuu yleisesti ihan kaikkialla. Kiitoksia. Kiitos. Olen täysin samaa mieltä kanssanne edustaja Senra. Meidän täytyy kyllä kiinnittää entistä enemmän huomiota tähän vaits. tulisi muuttaa, jos halutaan paremmin huomioida myös maaperän suojeluun liittyvät seikat. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Hoisling. Olkaa hyvä. Kiitos. Joiltain osin maaperä ei enää ole esimerkiksi viljelykelpoista. Mitenkä uudessa YMPssä voidaan huolehtia siitä, tärkeää esimerkiksi lannoittaa vain kohdistetusti eikä yleisesti kaikkialle. Uudet teknologiat, miten uusia teknologioita voitaisiin entistä... Yes, thank you very much, Chair. You, I had to be in another... Hei, tämä Pahoittelut, että en ollut esitelmän aikana täällä. Olin äänestämässä toisaalla. Mielestäni aihe on kuitenkin erityisen mielenkiintoinen ja näen paljon potentiaalia sille, että maaperän laatu olisi parempi ja tämä olisi tilanne, jossa kaikki voittaa maatalousalalla. Kestävämpi maataloustuotanto, veden kertyminen, maaperän tiiviys, tähän, tätä olisi tutkittava enemmän. Tässä tiedetään asiasta ainoastaan jäävuoren huippu. Uudet innovatiiviset tekniikat voivat auttaa yhdessä innovatiivisten innova, innovaatioiden kanssa, että tilanne saadaan parannettua. Me olemme puhuneet lannoiteasetuksesta paraikaan, ja siinä on ehdotettu, että kadmiummääriä ja fosfaattimääriä olisi tekolannassa vähennettävä. Minä kannatan sitä, että kadmiumin suhteen on tiukat rajat. Tämä koskee maaperän laatua ja koska ei, ei tässä teollisuutta osuteta syyttävällä sormella, vaan maanviljelijä, mikäli elintarvikeesta löytyy kadmiumia. Nyt on oikea hetki säädellä kadmiumtasoja lannoitteissa. Kiitoksia. Nyt pyytäisin, että vastaatte lyhyesti. Teettehän sen, koska ympäristövaliokunta on tässä jo saapunut paikalle kuulemistilaisuuteen, joka meillä on vuorossa ihan kohta, mutta kyllä uskon, että maaperän laatu on myös ympäristövaliokunnan kollegoillemme hyvin mielenkiintoinen aihe. Edustaja Flanaganilla oli vielä kysyttävää, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kun minut valittiin tänne MEPiksi, en minä käynyt kävelyt ympäriinsä ja sanonut, että kaikki asiat hoituvat tuosta vain. Tämä on massiivisen äärimmäisen tärkeä aihe. Ja kun ajatellaan Äh, kuinka paljon täällä oli porukkaa paikalla tuossa esityksen alussa, niin ei tämä kauhean äh, kiinnostavalta ehkä vaikuttanut. Ähm, jos meillä ei ole puhdasta maaperää, niin me kuolemme kaikki. Kyllä se aika tärkeää on, eikä totta. Siksi onkin valitettavaa, että niin harva kuuli tämän alustuksen. Minä haluaisin puhua hiukan samoilla linjoilla kuin edustaja Ängy tuossa, mutta minä olen kyllä huomattavasti häntä huolestuneempi luonnollisesti, kun äh, käytetään esimerkiksi lietettä ja vaikkapa eläinperäistä jätettä, niin meidän täytyy olla hyvin huolissamme. Me emme tiedä, mitä kadmiumin tai kuparin tai muita raskasmetalleja lieteeseen on joutunut ennen kuin sitä levitetään sitten yhtään mihinkään ja puhdistetaan. Eli toden totta pelkään, että vaikka me olemmekin älykäs eläin niin sanotusti, niin olemme tässä kyllä kulkemassa ihan väärään suuntaan. Me aivan idioottimaisesti sekoitamme maaperän eri kerrokset toisiinsa eikä minä sanota, edes minuuttia puhua, puhua tästä tärkeästä asiasta. Tämä paikka on kyllä aivan, aivan naurettava. Farssi koko homma. Tulevat maaperän lannoitteista ja torjunta-aineista oletetaan, että nämä haitalliset aineet lisääntyvät entisestään.